asettamien rajoitusten vaikutuksesta kansainväliseen välisiin maatieliikenteen harjoittajiin. Ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron herra Michael Kramerille. Hyvät kollegat, olen liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja ja haluaisin esittää komissiolle seuraavan kysymyksen Venäjän asettamien rajoitusten vaikutuksesta kansainväliseen maantieliikenteen varjoten. Haluaisin perustella tämän kysymyksen heti miten. Mutta eh, odotan hetken, jotta tällä on hiljaista. No niin, aloitan vielä uudelleen. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Olen liikenne- ja matkailuvaliokunnan puheenjohtaja ja esitän komissiolle seuraavan kysymyksen Venäjän asettamien rajoitusten vaikutuksesta kansainväliseen maantieliikenteen harjoittajien. Haluaisin perustella kysymyksen seuraavalla tavalla. 7. elokuuta 2014 Venäjän federaatio asetti tuontikiellon tietyille elintarvikkeille ja maataloustuotteille. Tämä koskee muun muassa kaikkia EUn jäsenvaltioita. Kuljetussektorille tämä tuontikielto tarkoittaa sitä, että maataloustuotteita ja elintarvikkeita kuljettavia ajoneuvoja ei päästetä maahan, ja tämä on johtanut toimeksiantojen menettämiseen. Venäjän federaatio estää myös elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden viennin Venäjän federaation kautta kolmansiin maihin. Tämä tehdään niin, että vaaditaan muun muassa kuljetuksille saattueita ja korotetaan yritysten takuita kymmenenkertaiseksi ja jopa saatetaan estää kuljetukset kokonaan. Venäjän markkinat ovat kansainvälisen maantieliikenteen harjoittajille taloudellisesti hyvin kiinnostavia, varsinkin Venäjän naapurivaltioissa niiden läheisen sijainnin suurun ja kehitysmahdollisuuksien takia. Komissio on jo vastannut näihin Venäjän asettamiin rajoitteisiin esittämällä yli 155 miljoonan euron arvoisia lyhyen aikavälin markkinatukitoimenpiteitä, joiden tavoitteena on puuttua markkinoilla vallitsevaan hedelmien, vihannesten ja maitotuotteiden ylitarjontaan. Kuitenkin tähän asti näiden tuotteiden kuljetusmarkkinoita on laiminlyöty. On tärkeää huomata, että Venäjän federaation tuontitaverat, eli lähinnä elintarvikkeet ja teollisuustuotteet, kuljetetaan pääosin juuri maanteitse. Elintarvikkeiden kuljetukseen erikoistuneille ja kylmäkuljetusajoneuvoihin sijoittaneille maantieliikenneharjoittajille tämä Venäjän Tilantekielto tarkoittaa sitä, että ne ovat menettäneet, menettäneet valtaosan sopimuksestaan. Kansainvälisen liikennefoorumin maantieliikenneryhmän viimeisimmässä kokouksessa 25. ja 26. syyskuuta 2014 Pariisissa Venäjän edustaja ilmoitti lisäksi, että Venäjä aikoo edelleen rajoittaa kansainvälistä tavaraliikennettä alueellaan niin, että se ensimmäinen tammikuuta 2015 alkaen vähentää Venäjän alueella voimassa olevia kansainvälisen liikennefoorumin toimilupia 67-16. Siksi haluaisin esittää nämä kysymykset. Onko komissio tietoinen tämänhetkisen tilanteen vakavuudesta ja seurauksista, joita Venäjän rajoitteet aiheuttavat EUn liikenteen harjoittajille? Toiseksi, Pystyykö komissio kertomaan tarkasti, miten paljon EU-talous ja erityisesti kuljetussektori ovat kärsineet Venäjän rajoitteiden seurauksena. Kolmanneksi, mitä toimia, toimia uusi komissio aikoo toteuttaa, jotta EUn liikenteen harjoittajien tilanne ei heikkenisi entisestään? Neljänneksi, millä tavoin uusi komissio aikoo puuttua asiaan, erityisesti kuljetussektorilla, kun otetaan huomioon koko EUn talouteen vaikuttavat Venäjän asettamat rajoitteet. Ja viidenneksi, aikooko komissio kannella maailman kauppajärjestön kauppapoliittisen komitean puitteissa Venäjän toimista? Kiitos paljon. Odotan nyt innolla vastauksia. Vielen dank. Kiitos Michael Kramerille. Nyt komission puolesta komission jäsen Bulc. Mr. President, honorable... Kiitoksia puhemies. Arvon parlamentin jäsenet Venäjän asettamat kielot joillekin maataloustuotteille EU-sta ja joistakin muistakin maista eivät ole vaikuttaneet pelkästään maataloussektoriin. Sillä on ollut vaikutuksia myös liikenteessä EU-ssa varsinkin maissa, joissa on paljon maatalousvientiä Venäjälle. Ennen tuontikieltoa Venäjä oli USA jälkeen kaikkein tärkein vientikohde, toiseksi tärkein, kun ajatellaan itse arvoa, niin lähes puolet maatalousviennistämme edusti 5,1 miljardia euroa. Tähän vaikutti siis Venäjän tuontikielto. Lihaa, kalaa, merentuotteet, maito, meijerituotteet, jalostamattomat vihannekset ja hedelmät. Tämä koskee myös kauttakulkua Venäjän kautta Aasiaan tai Kaukaasiaan, ainakin pääosin, ja se laajentaa koskemaan kieltoa tuotteiden viennin osalta noihin maihin. liikenne on kaikkein tärkein kuljetusmuoto, jotta saadaan tuotteita Venäjälle EU-sta. Yli 80 prosenttia kaikista maatalousviennistä EU-sta Venäjälle menee maanteita pitkin. Tämä koskee sekä arvo että volyymiä. Toisin sanoen, paitsi että maataloustuottajat ovat tästä kärsineet, niin koko maantieliikennesektori on kärsinyt Venäjän tuontikielosta. Minä ja tiimini, olemme tästä varsin tietoisia. Kuinka paljon sitten kärsivät, niin siihen vasta on vaikea vastata ja se riippuu yksittäisistä olosuhteista. Selvää on, että monikielitystä tuotteista, jotka olisivat menneet Venäjälle, suunnataan muille markkinoille ja myydään siellä joillakin aloilla. Kiellettyjen tuotteiden hinta on merkittävästi laskenut kotimarkkinoilla, koska on ylituotantoa varsinkin maantien liikenteen harjoittajien kohdalla, kun he ovat vieneet maataloustuotteita Venäjälle ja heillä on erilaisia laitteita, esimerkiksi kylmäkuljetuslaitteita, niin he ovat törmänneet tosi ongelmiin Venäjän tuotekilon vuoksi. Mutta tämäkin riippuu siitä, kuinka paljon he ovat pystyneet käyttämään muualle heidän ajoneuvojaan. Miten sitten voidaan lieventää tätä vaikutusta? Haluan tehdä selväksi, että ei ole kyse suorasta rahoitustuesta, jota nyt voidaan EU-ssa tarjota. Toisin kuin maatalousvastaava kollegani, niin minulla ei ole mitään hätärahastoa liikenteenharjoittajien hyväksi. Kansallisella tasolla liikenteenharjoittajat ehkä saavat jonkinlaisia valtiontukia vähintäissäädöt antavat valtion tuki mahdollisuuden 100 000 euron asti kolmen vuoden aikana yhden liikenteenharjoittajan kohdalla. Tiettyjä ehtoja siinä on, mutta tuesta ei tarvitse ilmoittaa komissiolle. Jos tämä yli mennään valtion tuessa, niin sitä voidaan harkita vain hyvin tiukossa oloissa ja siitä pitää ilmoittaa komissiollekin. Herra puhemies, arvo parlamentin jäsenet, tieliikennesuhteita on hoidettu Venäjän yksittäisten jäsenvaltioiden kahdenkeskin sopimuksen pääosin. Siksi on erittäin tärkeää, että tämä on nyt jäsenvaltioiden käsissä. Katsokaa, miten he voivat tehdä kahdenkeskisten sopimusten pohjalta. EUn ja Venäjän välistä maantieliikennesopimusta ei ole olemassa eikä mitään vuoropuheluakaan. Asiaan voidaan puuttua vain Venäjän kanssa laajemmissa ulkosuhteissamme Venäjän kanssa. Kun ajatellaan EUn ulkomaankauppapolitiikkaa, niin komissio kyllä seuraa hyvin tarkkaan VTOn yhteensopivuutta eri kaupan rajoitteissa, joita Venäjä on soveltanut. Tämä koskee myös kautakulun kieltämistä tiettyjen tuotteiden kohdalla. Kiitoksia kovasti tähän mennessä ja huomiostanne. Pana. Dziękuję bardzo pani Kiitoksia paljon komission jäsenelle. Ja nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot EPP-ryhmän puolesta. Rova Lukacijewska, kaksi minuuttia. Puhemies. Ja äh, komission jäsen Tilanne on heikentynyt huomattavasti useille yrityksille, esimerkiksi maatalousyrityksille, mutta sen lisäksi myös liikenne, liikennöitsijöille. Ja tämä on johtanut siihen, että nyt ei ole oikeastaan mahdollisuutta ylipäätään tehdä mitään kuljetuksia Venäjän kautta. Ja tämä on johtanut suuriin tappioihin ja se on johtanut myös siihen, että useat liikennöitsijät ovat menneet konkurssiin meidän täytyy myös huomioida se, että äh, taloudellisten kriteerien lisäksi tämä johtaa työttömyyteen. Ja nämä ihmiset tarvitsevat sitten työttömyysturvaa ja muunlaisia tukia. Ja sehän merkitsee jälleen puolestaan sitä, että tilanne muuttuu epävarmaksi. Esimerkiksi tuotteet, joita valmistetaan Venäjän vientiin. Nämä ongelmat eivät koske ainoastaan puolalaisia yrityksiä, vaikkakin suuri osa näistä tappioista iskee nimenomaan Puolan yrityksiin. Sen vuoksi solidarisuusrahasto on tärkeä, jotta löydettäisiin tehokkaat ratkaisut suojella näitä taloudellisia toimijoita näiden sanktioiden seuraamuksista. Mikäli ratkaisuja ei löydetä, niin tilanne voi heikentää sisämarkkinoiden toimintaa ja myös muita sen vuoksi, että nimenomaan kuljetukset liittyvät useisiin aloihin. Liikenneministereiden kokouksessa 2014 Puola esitti konkreettisia tukitoimia tueksi näille liikennöitsijöille, jotka ovat joutuneet kokemaan näitä haittavaikutuksia. Olen iloinen siitä, että komissio on tunnustanut tämän ongelman, joka liittyy kauppasaartoon. Mutta mitä konkreita ratkaisumalleja te olette esittäneet tai mahdollisesti esitätte? Minkälaista tukea yrityksille annettaisiin samoin kuin työntekijöille, jotka voivat menettää työpaikkansa? Kiitos Lukaciaskalle. Nyt Claudia Taperdel ST-ryhmän puolesta minuutti. Domnul președinte, comisar. Kiitoksia kovasti puhemies. Hyvä komission jäsen, maapallostuneessa kaupankäynnissä tavarat liikkuvat, vaihtosuhteet ovat yhä monimutkaisempia ja ne kattavat yhä laajempia maantieteellisiä alueita. Venäjän asettamat rajoitteet maataloustuotteille EU-sta kuvaa kuvaavat hyvin myös, minkälaisia vaikutuksia poliittisilla päätöksillä on EUn eri aloilla. Minä haluaisin muiden lailla kiinnitettävän huomiota niihin vaikutuksiin, joita rajoitteilla saattaa olla kuljetusalalle. Me en ymmärrä oikein, miten vakavasta asiasta tässä on kyse, ellei me ymmärrä myös niitä taloudellisia vahinkoja, joita on koitunut, kun sopimuksia menetetään, vaikka ne on jo allekirjoitettu. On olemassa valtava määrä maataloustuotteita, ja siitä tulee kustannuksia liikenneharjoittajille, maataloustuottajille, ja se koskee koko EU-taloutta, ei vain jotain tiettyä alaa. Sisämarkkinoiden vuoksi vaikutukset tuntuvat koko EU-ssa. Minä haluaisin, että komissio tarjoaisi meille riittävästi tietoa rajoitteiden vaikutuksista ja yhdessä meidän pitäisi löytää ratkaisu. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy europejskiej. E- Kiitoksia paljon. Nyt ESR-ryhmän puolesta herra Poreba. Hän on myös liikennevaliokunnan varapuheenjohtaja. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. Uskon, että tämä on hyvin tärkeä aihe. Varmasti olette kaikki samaa mieltä siitä, että Venäjän tuontikielto, joka koskee tiettyjä maataloustuotteita ja elintarvikkeita, vaikuttaa valtavasti Euroopan kuljetussektoriin. Tämä vääristää näitä markkinoita. Kyse ei ole pelkästään yhden maan ongelmasta eikä paikallisesta ongelmasta. Ei, tämä on eurooppalainen ongelmia Liettua, Latvia, Slovakia, Tsekin tasavalta, Kreikka ja oma kotimaani Puola menettävät tästä rahaa. Jo viime vuoden elokuusta lähtien tuolloin tuontekielto otettiin käyttöön ja, ja ö, Puola on menettänyt ö, ensiksi 22 miljoonaa euroa ja sitten marraskuussa jo 48 miljoonaa euroa. Lisäksi Venäjän federaatio estää tavaroiden kuljetuksen alueen läpi tai kautta. Tässä ei ole minkäänlaista symmetriaa olemassa. Eurooppalaiset liikenteen harjoittajat ovat valvottuja, tarkastettuja yrityksiä. Niihin niihin kohdistetaan rajoituksia, mutta venäläisiin yrityksiin taas ei, joten ehkä tässä pitäisi miettiä myös symmetriaa. Ja vieläkin tärkeämpää on se, että eurooppalaiset liikenteen harjoittajat ovat nyt umpikujassa. Saksassa on uusia vähimmäispalkkasääntöjä, tämä, aihe, tämä vaikuttaa liikenteenharjoittajien ja sitten on vielä nämä Venäjän rajoitteet. Komission jäsen, on, olen iloinen, että olette olleet avoimia kuuntelemaan näistä ongelmista, mutta miettikää myös jonkinlaisia äh, tukitoimenpiteitä ja ongelman helpottamista, ehkä palkkojen tai leasingyhtiöiden uudelleenjärjestelyä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kesine Meissner, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Niin, komission jäsen, te itse asiassa annoitte jo vastauksen, eli että teidän on hyvin vaikeaa osaltanne tehdä mitään. Minulle on kuitenkin hyvin tärkeää viitata siihen, että eihän tässä ole kysymys siitä, että me pitäisi näitä pakotteita oikeana. Keskiviikkona me keskustelemme jälleen siitä, miltä tilanne näyttää Boris Nemtsovin murhan jälkeen, mitä on tehtävä, jotta me vielä pidämme kiinni näistä pakotteista. Ongelma on vain se, että on tiettyjä sektoreita, jotka joutuvat tästä kärsimään. Ja mehän olemme jo keskustelleet siitä, miten tämä on iskenyt maataloussektoriin ja ottaneet käyttöön tasausmaksut. Te olette itse sanoneet, että on olemassa tällainen kriisirahasto, mutta sitä ei ole kuitenkaan kuljetussektorille tässä maataloustuotteiden vienti hän on joutunut kohteeksi ja näitä maataloustuotteita viedään nimenomaan kylmäkuljetuksena eikä niitä voida muulla tavalla tehdä. On mietitty, millä tavalla löydettäisiin uusia markkinoita maataloustuotteille esimerkiksi EU:ssa, mutta ei se tapahdu yön yli. Ja sitten jos löytyy uudet markkinat, kysymys kuuluu, ovatko sitten, hyödyttävätkö se ne markkinat eh, esimerkiksi eh, Venäjän lähimaita, joihin tämä iskee, esimerkiksi Liettuassa 40 prosenttia kuljetuksesta on vähentynyt ja Baltian maat ja Suomi ja Puola, niihin tämä on iskenyt pahiten. Luonnollisesti täytyy miettiä, mitä me voimme tehdä. Komission jäsen viittasikin siihen, että EUlta ei ole mitään odotettavissa sen vuoksi, että meillä ei ole mitään tällaista omaa rahapottia tähän, että jäsenvaltioiden pitää itse tämä tehdä. Toki kyllähän jäsenvaltioissa itsekin mietitään sitä, mutta meillä on kuitenkin eurooppalaiset tai liikenteen sisämarkkinat. Millä tavalla me voisimme tässä nyt toimia solidaarisesti, koska solidaarisestihan näistä sanktioistakin päätettiin. Te itse sanoitte, että te, teillä ei ole ihan kaikkia tietoja, ehkä niitäkin voidaan voidaan kerätä ja niiden pohjalta sitten pyrkiä löytämään jonkinnäköinen ratkaisu sille, millä tavalla jotenkin tasata tätä. Ajatelkaa liettoa, miinus 40 prosenttia, että heidät jätetään yksin. Se olisi mielestäni todella epäreilua, kun kuitenkin on kysymys koko EUsta. Eli toki tiettyä avuttomuutta, mutta minusta olisi hyvä, jos me kuitenkin voisimme jollain tavalla löytää ratkaisun kuljetussektorille. Vielen Dank. Kiitos paljon. Nyt GUE NGL-ryhmän puolesta Kostas Krisogonos. Kiitos puhemies. Liikennevalkunnan Επιτροπής puheenjohtaja kysymys, jota me nyt käsittelemme, osoittaa, että muistimme on kovin valikoivaa. Tässä on puhuttu rajoitteista, ja vaikutuksista liikenteen harjoittamiseen. Me unohdamme, että 2014 nämä hyväksyttiin vastauksena EUn asettamille pakotteille Ukrainan kriisin takia. Liikennevaliokunta voisi ottaa esille tietenkin myös ne pakotteet ja rajoitteet, jotka on veteon yhteydessä asetettu. Jos nyt ruvetaan veteon sääntöjä jäädyttämään, niin täytyy tietää, kuka niitä on ensin loukannut. E Uuhan Nimittäin tässä ei ole millään tavalla huomioitu Euroopan unionin elintärkeitä etuja, jotka tulisivat myös kyseeseen Ukrainan kriisin takia. Usein pakotteisiin vedotaan, että pyritään vaikuttamaan niillä Venäjään. Lopputulossa kuitenkin, että jotkut Euroopan alat maksavat laskun siitä. Meidän täytyy myös vastavuoroisuutta harjoittaa tai ainakin korvata tämä. Evharisto. Uh, Kiitos. Ja sitten seuraavaksi herra Lundgren. Kiitos äh, puhemies. Niin, tämä on luonnollisesti suuri ongelma, joka iskee tavallisiin ihmisiin, koska he eivät äh, saa äh, esimerkiksi elintarvikkeitaan kuljetetuksi. Mutta me tiedämme myös, mistä tämä johtuu. Tämähän on seurausta siitä, että EU on kiristänyt suhteitaan Venäjään ja ei ole ollenkaan vaikea laskea, miten tämä saarto vaikuttaa. On jäsenvaltioita, joissa on liikennöitsijöitä, jotka kuitenkin harjoittavat liikennettä Venäjään saarrosta huolimatta, mutta en usko, että EU tätä voi mitenkään muuttaa. Ja myös komissio osittain vahvisti tämän. Toinen asia, minä mietin tässä hieman, on nimittäin niin, että nämä äh, yrittäjät ovat äh, sijoittaneet hyvin paljon rahaa esimerkiksi kylmäautoihin ja tämä Venäjän kauppasaatohan on johtanut siihen, että ollaan menetetty suurin osa näistä kuljetuksista. Ja näin käy minun kotimaassani. Nyt puhutaan siis EUn sisäpuolesta jossa ruotsalaiset kuljettajayritykset, kuljetusyritykset ovat satsaneet paljon rahaa näihin megarekkoihin. Ja nyt sitten on autoja muista EU-maista, jotka ajavat puolella hinnalla. Jos emme saa edes EUn sisämarkkinoita järjestykseen, niin tuskin me kykenemme ratkaisemaan tätä ongelmaa Venäjänkään kanssa. Tak. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi marie kristin Arnauty sitoutumattomien puolesta. Puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat. Puheenjohtaja Kramerin kysymys ei olekaan yllätä minua. Venäjän asettamat rajoitteet elintarviketuotteilla asetettiin 2014, kun ensimmäiset talouspakotteet EUn puolelta Venäjää vastaan ovat peräisin aika sitä ennen. Ja 2014 heinäkuun loppuun asti jouduttiin odottamaan komisseessa. Jo maaliskuussa otimme tämän esille kansallisen tavan puolesta. Me sanoimme, että pakotteet ovat vaarallisia jäsenvaltioiden talouksille. Tämä kysymys osoittaa, että kansallisrintama oli oikeassa vastustajassaan Venäjän pakotteita ja Venäjän rajoitukset ovat vain vastaus, no, oikeutettu vastaus pakotteisiin, jotka EU oli asettanut. Euroopan unionin liikenteen harjoittajat ensimmäiset uhrit näille Brysselin absurdeille pakotteille. Sen sijaan, että mitä valittelisin seurauksia, kuten herra Kramer tekee, niin mieluummin haluaisin kysyä komissiolta, ettekö voisi poistaa pakotteet ja, ja varmasti Venäjäkin rajoitteet häviäisivät sitä myöden. Kiitos. Uh, do you accept, uh, blue? Hyväksyttekö sinisen kortin Michael Kramerilta? Abgröte Kramer, bitte sehr. Kollega Kramer, olkaa hyvä. Micro, please. Mikrofoni päälle, olkaa hyvä. Halusin vain huomauttaa, että tässä puhuin valiokunnan puheenjohtajan nimissä. Sinä, tämä siis ei ole minun henkilökohtainen mielipiteeni, vaan puhun valiokunnan puheenjohtajana, mutta jos haluatte puhua historiasta, niin aloittakaa siitä, että Venäjä rikkoi sopimuksia ja annektoi Krimin niemimaan, ja siitä nämä sanktiot johtuvat. Jos siis katsotte menneisyyteen, niin aloittakaa näistä tapahtumista. Suple. Kiitos. Marie-Christine Arnotu. C'est bon là niin, herra Kramer, kyllä minä ymmärsin, missä omaisuudessa puhuitte. Ja kyllä minä historian tunnen minäkin. Ja yleensä Euroopan unionin puuttuminen ei ole johtanut hyvään. Tunnen historian minäkin. Ja ei voida ajatella, että ruvetaan puuttumaan muiden Euroopan maiden asioihin. Ja totta kai se on sitten pumerangi, joka siitä tulee takaisin. Ja näin kävi Venäjän kanssakin. Wim van den Kamp. Seuraavaksi Wim van de Kamp Euroopan kansanpuolen nimissä. Dear. Puhemies, kiitos. Minusta on suuri ilo saada puhua Front Nationalin kollegan jälkeen, koska silloin te näette tämän suuren eron välittömästi. Tällä hetkellä Eurooppa ja koko maailma oikeastaan kärsii tästä konfliktista Ukrainan ja Venäjän välillä. Ja me Euroopassa valitsimme sen, että taistelemme tätä konfliktia vastaan sanktioilla, pakotteilla, ja tämä tekee kipeää. Monet eri taloudelliset toimijat ja sektorit Euroopassa huomaavat näiden pakotteiden vaikutukset. Mutta kuten kollega Kramer sanoi, meidän täytyy kuitenkin noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, eikä se aina onnistu kivuttomasti. Luonnollisesti komission jäsen on oikeassa maataloudella on oma hätärahastonsa ja on monia maatalousyrityksiä, jotka voivat sitä hyödyntää ja sen heille suonkin täysin. Mutta nyt on kysymys äh, kuljetussektorista ja erityisesti puolalaisten kollegoiden äh, kuljetussektori on kärsinyt näistä pakotteista valtavasti. Ja minusta on ikävää, että komission jäsen ei tule pitemmälle kuin, että hän vain luettelee tosiasiat, eikä tarjoa minkäännäköisiä ratkaisuja. Siksi kolme kysymystä. Mitkä ovat yhteydet Haagin ja Mogherinin välillä? EUlla on hyvin paljon erilaisia hätärahastoja, eh, Rova Mogherinillä erityisesti, eikö Puolan liikenne- tai kuljetussektori voisi hyödyntää niitä. Sen lisäksi meillä on globalisaatiorahasto, jossa on hyvin paljon rahaa, jota käytetään eh, teollisuuden uudelleenjärjestelyihin, voisiko kuljetussektori hyödyntää sitä? Ja sitten tämä tärkeä kollega Kramerin kysymys, mitä EU tekee VTOssa? Eli virallinen ö, valitus Venäjää kohtaan VTOssa. Kiitos. Seuraavaksi Miltiadis Kirkos, ST. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Venäjän vastaiset pakotteet Ukrainan ja Krimin tapahtumien jälkeen oli aivan oikeutettua, mutta se johti suuriin ongelmiin Kreikassa ja monissa muissa Euroopan unionin maissa. Ja nyt varsinkin liikenteen alalla on törmätty suuriin ongelmiin miljardia menet, 10 miljoonaa on pelkästään Kreikassa menetetty vuodessa. Varmasti ymmärrätte, että nykytilanteessa tämä saattaa olla kuolin isku Kreikan taloudelle. Totta kai, kun menot ovat näin suuret, niin ne täytyy jotenkin korvata. Eh, Kiitos. Seuraavaksi Robert Siile, ECR-ryhmä. Kiitos, hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Me emme halua valittaa siitä, että Kremlissä tästä iloitaan, Ei kukaan meitä sääli Venäjällä. Sanktioita pitää jatkaa. Nyt on kuitenkin kyse siitä, että Venäjä jo ennen tätä tuontikieltoa toteutti samantyyppisiä rajoituksia. Tästä kärsivät meidän liikennöitsijämme. Meillä ei ole ehkä suoria rahastoja, mutta meillä on globalisaatiorahasto, jonka Wim van mainitsi tämä rahasto on tarkoitettu globalisaatioprosessin hallitsemiseen. Jotenkin meidän pitää auttaa liikenteen harjoittajia ennen kaikkea Itä-Euroopassa. Nyt ne, he kärsivät siitä, että käytetään sosiaalista polkumyyntiä tekosyynä on kyse esimerkiksi vähimmäispalkkasäännöistä Saksassa, mutta meidän pitää ajatella liikenteen harjoittajia. Uh, Komission jäsen, kiva, että olette täällä tänään. Liettuassa ongelmana varsinkin se, että 5 prosenttia työväestöstä tekee työtä tällä alalla. Se on iso ongelma. Todellakin nyt ihan aidosti tarvitaan teiltä ajatuksia ja jotain, että tiedettäisiin, miten tästä selvitään, kun meihin tämä iskee pahiten. Me tulemme teidän tykönne avun saamiseksi, että saadaan sitä tarvittavaa apua. Ja sitten paitsi, mitä kumppanit sitten tekevät, ajatellaan Saksaa, sinun on tullut sitä vähimmäispalkka käyttöön jota emme voi edes täytäntöön panna. Emme ole riittävän rikkaita, niin rikkaita kuin saksalaiset. Entä Ranska ja Belgia sitten haluavat, että meidän kuljettamme nukkuisilla hotelleissa, joita ole olemassakaan, puhalletaan yhteen hiileen ja autetaan toisiamme edes. Me kärsimme. Ollaan luovia, yhdistetään voimat Venäjää vastaan. Dziękuję bardzo, panie pośle. E- Kiitos. Ja nyt Jill Seymour, EFDD. Minä haluaisin korostaa vaikutuksia kauppaan Venäjän federaation kanssa ennen kaikkea eh, tieliikennekuljetukset, jotka ovat syntyneet EUn itälaajentumisesta Nämä yhtiöt eivät voi tehdä nyt kauppaa Venäjän kanssa ja meidän veronmaksajamme joutuvat tukemaan heitä. Meillä on myös elintarviketuottajia, joilla ei ole enää markkinoita, joille myydä ennen tuontikieltoa 50 prosenttia EU-viennestä Venäjälle tapahtui juuri maanteitse. Vaikutuksia yrityksiin ei voida aliarvioida, sillä se vähä määrä, jota saa viedä, Venäjälle, se, sen kustannukset ovat valtavasti nousseet. EU on vastuussa tästä epävakaudesta. Oli täyttä hulluutta toteuttaa itälaajentuminen ja tämän parlamentin pitäisi kuvota nämä sanktiot. E, e. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin? herra Jakovsitsiltä. Please. Olkaa hyvä. Poštovana gospođo zastupnice, vrlo ste ružno govorili o zemljama... Niin, arvo jäsen, te puhuitte oikeastaan aika kauhealla tavalla valtiosta. Ja erityisesti puhuitte rumasti Itä-Euroopan valtioista. Ettekö te häpeä että te voitte, eikö teitä hävetä puhua tällä tavalla näistä valtioista ja kansalaisista? Do you want speak or no? Haluatteko puhua vaiko ei? Okei. Okay. Uh, uh, Hyvä on. Seuraavaksi Massimiliana Salini EPP-ryhmästä. Hyvä komission jäsen, hyvää iltaa. Kiitos, että olette täällä läsnä näin myöhäisenä ajankohtana puhumassa tärkeästä asiasta. Minä tulen maasta, joka tässä nimenomaisessa ongelmassa on kärsinyt vähemmän, sikäli että Italia on kärsinyt rajoitteista tuotannon kannalta, mutta ajatellen Itä-Euroopan maita, jotka ihan oikeutetusti täälläkin ovat puhuneet tänään, niin niin siellä on kärsitty varmasti enemmän. Mutta emme tietenkään voi vaieta tästä. Minä tuen kovasti tätä ehdotusta, jonka valiokunnan puheenjohtaja on ottanut esille. Ja olen samaa mieltä huolenkin kanssa, mitä muut kollegat ovat tuoneet esille sikäli, että tavalla tai toisella Euroopan unionin pitäisi puuttua tähän tarpeeseen, vastata tilanteeseen myös kuljetusalalla – ja kuten tekin totesitte, siellä nyt ei ole tarjolla mitään erityisiä mahdollisuuksia puuttua tuen antamiseksi tässä draamassa, joka on iskenyt alan yrittäjiin. Esimerkiksi huomenna me täällä aiomme keskustella mahdollisuudesta puuttua taloudellisesti tilanteisiin, jotka liittyvät yrityskriiseihin. Ajatellaan esimerkiksi terästiollisuutta tai jos ajatellaan maatalous tuotantoa, josta tekin jo puhuitte. Emme voi liikenalakaan jättää tämän ulkopuolelle. Joku täällä totesi, että meidän täytyy käyttää mielikuvitusta, jotta voidaan tähän vastata. Nimenomaan joskus mielikuvituksellisten vastausten myötä luodaan toivoa. Ja se on ainoa mahdollisuus tavallaan, että vältyttäisiin omituiselta keskustelulta, mitä täälläkin on kuultu välillä siitä, että pitäisi etsiä kuka on suurin syypää, kuka ensin asetti pakotteet vai rajoitteet. Ei, se ei ole meidän keskustelua. Meidän täytyy löytää vastauksia niille, jotka nyt ovat ongelmissa Euroopassa. Tämä on selvä konkreettinen ongelma, jota me emme voi välttää. Grazie onorevole. Eh, adesso eh, onorevole Isabella De Monte. Kiitos. Seuraavaksi Isabella De Monte, minuutti scorso la eh, federazione russa introdurre... federaatio asetti rajoitteet joillekin maataloustuotteille, jotka ovat peräisin EU-sta ja kuitenkin aiheuttaen vahinkoa monille aloille. Ei pelkästään maanviljelijöille, jotka ovat joutuneet jättämään tuotteita tuhoon, vaan myös liikenteen harjoittajat ovat kärsineet, kun ovat niitä kuljettaneet. Ja näin sopimuksia on purettu tuhansittain jos elintarvikealalla onkin tarjolla taloudellista tukea, niin näin ei ole liikenneharjoittajien kohdalla, jotka kärsivät ongelmista, joka, jotka ovat iskeneet Eurooppaan. No, nyt olisi syytä konkreettisesti auttaa näin tärkeää ala meidän taloudessamme asianomaisiin interventioin, jotta että kuljetusala olisi kilpailukykyisempi Euroopassa. Kiitos. Ja seuraavaksi Kosma Slotowski, ECR, minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo, to hmm. oczywiste i zgadzam. Kollegat, ollaan samaa mieltä kaikkien kanssa, jotka täällä tänään ovat sanoneet, että Venäjän sanktiot Euroopan kuljetussektoria vastaan ovat eh, seurausta meidän omista saktiostamme. Mutta hyvät naiset ja herrat, mistä meidän pakotteemme tulevat? Ne tulevat äh, äh, rikoksesta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, meidän naapurimaahamme. Kollegani Front Nationalista sanoi, että poistetaan pakotteet, palataan alkuun ja kaikki on hyvin. No, hyvät kollega, 200 vuotta sitten teidän kielinne toi käyttöön sanan bistro. Tiedättekö te, mistä se tulee? Teidän kielessänne on enemmänkin näitä venäläisiä sanoja. Sanktiot, pakotteet ovat kalliita, toki, mutta myös Venäjän hyökkäys oli kallis. Ja nyt meidän täytyy viedä tämä ponnistelu loppuun niin, että tällaisia sanoja ei tule enää teidän kieleenne uudestaan, eikä meidänkään. E, pan, e, pan, pan, Kiitos. Seuraavaksi Janus Semke, SED, minuutti. Otus chciałbym... Kiitos, puhemies. Minä aion puhua aivan selväsanaisesti. Venäjän tuontikielto vaatii meiltä kolmi tahoista reagointia. Meidän pitää olla johdonmukaisia ja solidaarisia kaikkien EUn jäsenvaltioiden pitää olla solidaarisia. Meidän pitää vastata Venäjälle. Venäjä yrittää rikkoa solidaarisuutemme. Toiseksi uskon, että Euroopan komission pitäisi olla ankarampi Venäjää kohtaan, kun Venäjä estää kuljetukset alueensa kautta. Kolmanneksi meidän pitää harkita taloudellista tukea liikenteen harjoittajille. Nämä yritykset tarvitsevat enemmän tukea. Tämä johtuu siitä, että rajoitteet saattavat loppua, mutta yritykset eivät selviä hengissä siihen asti. Kiitos. Sitten Kusmiuk. Kiitos puhemies. Moni on täällä maininnut, että Venäjän rajoitteet ovat poliittinen päätös, joka on seurasta Euroopan unionin poliittisesta päätöksestä. Jos näin on, niin Euroopan unionin pitäisi nyt osoittaa solidaarisuutta, puolustaa ja suojella aloja, jotka kärsivät rajoitteista. EU on paljon voimavaroja olemassa myös rahoituksen puolella. Meillä on globalisaatiorahasto esimerkiksi. Nyt Olemme kriisissä. Tämä on merkittävä talouden ongelma. Minä uskon, että rahasto voisi olla yksi lähde korvauksille liikenteen harjoittajille. Puolassa se on iskenyt kolmanteen kuljetusalaa. Tämä vaikuttaa tuhansiin työpaikkoihin, jotka nyt ovat vaarassa. Komission jäsen haluaisin teidän kiinnittävän huomiota tähän dramaattiseen tilanteeseen Puolassa. Puhemies, kiitoksia kovasti. Przyjmie pan e, niebieską kartę od pana posła Tomasa Zdechowskiego. sinisen kortin herra Stahovskilta? Kyllä. Váš úvod, já tady slyším od několikátého Kiitos, hyvä kollega. Muutamat kollegat ovat täällä jo maininneet sen, että meidän pitäisi kompensoida jotain jollekin, mutta voitaisiinko tässä nyt puhua numeroissa, kuinka paljon kompensaatiota ja kenelle? Tiedättekö te, että Tsekin maataloudessa on ollut kaikkein suurimmat hyödyt vuoden 1989 jäljekymmentä? Szczególne kraje liczą te straty w przypadku Polski. Jokainen laskee nyt menetyksiä ja Puolassa vuoden 2014 lopulla arviot ovat seuraavanlaisia. Menetykset ovat noin 50 miljoonaa euroa. Valtavia taloudellisia menetyksiä on siis tullut. Tämä on johtunut monien yritysten tilanteen huonontumisesta. Ehkä tämä ei vaikuta niin kovasti Tsekin tasivaltaan, mutta Baltian maat ja Suomi on joutunut näiden vaikutusten kohteeksi. Tämä ei ole puolalainen ongelma pelkästään, vaan eurooppalainen. Meidän pitää olla solidaarisia. Kiitos. Seuraavaksi Ines Ajala Sender. Gracias, señor Kiitos, puhemies Charnetski. No niin, me olemme keskustelleet rajoitteista ja mitä mahdollisuuksia on saada tahtoja liikkeelle, kun ajatellaan mitä Espanjassa on tapahtunut Frankon aikana tai mitä Kuubassa, niin, niin minä haluaisin viitata siihen, mitä on todettu tiettyjen matrostuotteiden kuljetuksesta. Myös minun alueeltani me erinomaisia nektariinia tuotamme. Ja monet olivat jo Venäjän rajoilla rekoissa. Ja monet kuljettajat olivat ajaneet kilometrejä päästäkseen Venäjän rajoille. Ja siellä sitten olivat, eivät päässeet eteenpäin, pitäisi etsiä uusia mahdollisuuksia tai sitten menettää koko rahtiin nyt on tullut uusia ehtoja yrityksillä Venäjän rajoilla. Täytyy olla takuita, suojelua ja kaikkea muuta on tämän lisäksi tullut. Komission jäsentä totesitte meille, että pitäisi löytää uusia markkinoilla. Voi, jospa löytäisivätkin, jos ajatellaan Saksaa, keskellä Eurooppaa, on monia esteitä käytöstä, jotka nekin haittaavat mahdollisuutta löytää markkinoita. Onko teillä mahdollisuuksia toimia? Minä ainakin toivon, että toimitte. Muchas gracias. Kiitos paljon. Seuraavaksi Georgi Pirinski, ST-ryhmä Minuutti. President. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin pyytää teitä vastaamaan kolmanteen kysymykseen, jonka puheenjohtajamme Kramer esitti, nimittäin mitä toimia uusi komissio aikoo toteuttaa, jotta EUn liikenteenharjoittajien tilanne ei heikkenisi entisestään. Painotin tässä sanoja uusi komissio, sillä tässä on nyt pointtina se, että komissio pitäisi toimia tiiminä eikä yksiköissä. Kun unioni tekee päätöksiä, pitää katsoa päätöksien seurauksia, nimittäin tässä niitä menetyksiä, joita kuljetussektori on kärsinyt. Vaikutukset siis koko Euroopan kuljetussektorin, eikä riitä, että sanotaan, että kotopuolessa pitäisi pyytää tukea omalta, omilta poliitikoilta. Dziękuję bardzo, panie pośle. Mm. Kiitos, kollegat. Nyt seuraavaksi menettely ilman puhujaluetteloa. Herra Kelly. Minuta. Kiitos eh, puhemies. Aina kun on jotain rajoituksia, niin ne vaikuttavat johonkin. Tänään Olemme kuulleet eh, hyvin traagisia kertomuksia siitä, miten nämä rajoitukset vaikuttavat eh, kansainvälisiin maantiekuljetuksiin. Ehkäpä tämä mainittiinkin jo aikaisemmin, että meidän tulisi saada aikaan jonkin näköistä apua näille ihmisille – niin, että me myös ymmärrämme, mitä niille, heille, näille tapahtuu. Eikä riitä, että sanotaan, että heidän pitäisi saada apua omasta kotivaltiostaan, vaan meidän pitäisi EU-ssa auttaa heitä. Tiedän, että tämä on vaikeata komissiolle, mutta meidän täytyy kuitenkin äh, jollain tavalla pitää kiinni näistä rajoituksista, kunnes Venäjä itse lopettaa omat toimensa. pan e, Kiitos. Seuraavaksi ST-ryhmästä Paratsitis. Gerbiamą komisarė. Hyvä komission jäsen, herra puhemies. Todellakin olemme nyt kuulleet monista ongelmista, jotka ovat iskeneet kuljetusalaan, mutta minä haluaisin todeta, että ei ole kyse pelkästään taloudesta liikenteen alalla. Tämä on poliittinen kysymys ja se liittyy myös solidarisuuteen. Olen todellakin yllättynyt, että te ette tänään ole pystynyt esittämään mitään sen ihmeempiä ajatuksia tästä. Totta kai voin esittää valittelun sen osalta, että joudutte tekemään työtä näin monimutkaisessa tilanteessa. Mutta kyllä teidän täytyy löytää ratkaisukeinoja. Ymmärrän varsin hyvin Italian ongelmat myös, kun maahanmuuttovirtoja sinne tulee – tai mitä muita ongelmia meillä on Euroopassa, mutta on tämäkin poliittinen kysymys. Eli totta kai nyt kyse on siitä, osoitaanko solidarisuutta Euroopan unionissa vai sallimmeko Venäjän harjoittavan edelleen tätä politiikkaa, joka hajottaa ja hallitsee. Ja näin pääsee omiin tavoitteisiinsa. Rouva komission jäsen todella vetoan teihin, että mietitte ratkaisukeinoja. Pan no, siis... Kiitos. Sitten seuraavaksi Notis Margas. Η ψυχροπολεμική σύγκρουση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Kiitos. Tämä EUn ja Venäjän konflikti kylmän sodan mallin mukaan on, on aiheuttanut vaikeita seurauksia. EU on vaatinut EU:ssa on vaadittu korvauksia ja kreikkalaiset liikenteenharjoittajat ovat miljoonia euroja jo menettäneet 40 prosenttia Kreikan maataloustuotteista kuljetetaan Venäjälle juuri maanteitse. Ja vuonna 1991 kreikkalaiset liikenteenharjoittajat saivat korvauksia Jugoslavian tilanteen takia. Tämä asiakirja on vuodelta 2014. Tässä Kreikan liikenteenharjoittajille sanotaan, että heillä ei ole oikeuksia korvauksiin näiden menetysten takia, jotka johtuvat Venäjän tuontikiellosta. Tämä olisi EU-sanktioiden vastaista. Tässä on kyse kreikkalais, tässä on kyse kreikkalaista liikenteenharjoittajista. Heitä pyydetään löytämään itse ratkaisu omiin ongelmiinsa. Tämä on häpeä. Kiitos. Seuraavaksi Jakovsic. Poštovana gospođo povjerenice Bulc, imam konkretan prijedlog. Mislim da je vrlo važno da komisija ovaj parlament upozna... Niin, minusta on hyvin tärkeää, että me noudatamme näitä sanktioita, me teimme niistä päätöksen ja silloin täytyy olla johdonmukainen. Sen vuoksi uskon, että olisi todella tärkeää, että kaikki, me tulemme kaiken, mikä liittyy tähän ongelmaan, ei ainoastaan liikennesektorin, kuljetussektorin ja maataloussektorin ongelma, on muitakin ongelmia toisissa maissa enemmän kuin toisissa. Ja sen vuoksi meidän ei pitäisi puhua yksittäisistä sektoreista, vaan meidän pitäisi yleisesti miettiä, globaalisti miettiä, miten menemme eteenpäin, koska nämä sanktiot voivat kestää vielä hyvinkin kauan. Joten eh, ei ainoastaan eh, komission ja parlamentin tulisi näistä puhua, vaan meidän pitäisi kaikki, ottaa mukaan kaikki sektorit. Ferreira. Kiitos. Seuraavaksi Ferreira Kiitoksia kovasti puhemies. Kuljetusalan ihmiset, jotka ovat kärsineet EUn asettamista pakotteista Venäjälle, myös ovat ihmisiä, jotka ovat nyt joutuneet hyvin hankalaan jamaan tavallaan provokaation kohteeksi. On kyse suurista taloudellisista ja geopoliittisistakin intresseistä. Kukaan ei vaan halua sitä myöntää. Ukraina on mukaan vakiinnutettu ja siellä on saatu valtaan natsia fasistimielisiä ihmisiä. Ja nyt sitten Euroopan maanviljelijät, kuljetusalan yrittäjät, kalastajat kärsivät tästä strategiasta. Heidät on uhrattu muille intresseille. Euroopan unionin komissio ei voi pelkästään levätä laakereillaan. Sen täytyy kantaa suora vastuu näistä vahingoista, eikä se voi pelkästään pyöritä peukaloita. Kristo. Uh... Ah, Do you accept blue card? Hyväksyttekö sinisen kortin puheenjohtaja Kramerilta? Olkaa hyvä. Jälleen historia. Venäjä rikkoi 94 Budapestin sopimusta, jonka kaikki toisen maailmansodan voittajavaltiot allekirjoittavat. Ukrainalle luvattiin alueellinen koskemattomuus, jos, jos ydinaseet vedetään pois ja sen jälkeen Venäjä valtasi Krimin niemimaan jos Venäjä ei olisi rikkonut sopimusta ja vallannut Krimin niemimaata, EU ei olisi ottanut käyttöön sanktioita. Tuomitseko te, tuomitseko te, tuomitsetteko te Krimin niemimaan valtauksen vaiko ei? Caro signor Kramer. Parahin herra Kramer. Minäpä vastaan kysymykseen toisella kysymyksellä. Te katsotte vain osaa historiaa, ette koko historiaa. Niinpä minä kysyn teiltä. Muistatteko sattumalta, herra Kramer, ne lausunnot, jotka Yhdysvallat antoi herra Newlandin ulkoministeriön suulla, kun he rahoittavat natsien ja fasistien voimia, jotka ovat tulleet valtaan Ukrainassa. Se on yksi synkimpiä hetkiä Euroopan historiassa. Kyse on eurooppalaisesta tuesta Ukrainassa. Rope. Kiitos. Seuraavaksi Rope vihreiden ryhmästä. Eh, Komission jäsen Vaikkakin eh, nämä pakotteet Venäjää vastaan ovat aiheuttaneet eh, valtavaa eh, haittaa kuljetussektorille, niin kuljetussektoria ei ole tuettu. Ranska ja Belgia esimerkiksi esittelivät uusia rajoituksia jälleen kuljettajien lepoaikoihin ja Saksassa otettiin käyttöön minimipalkat jotka ovat äh, tarkoitettu paikallisyrityksille ja ne iskevät aika lujaa meidän äh, äh, liikennöitsijöihin Baltian maissa. Ja minä haluaisin vedota Ranskaan, Belgiaan ja Saksaan, että he vetäisivät takaisin nämä syrjivät toimensa. Kiitos. Herra Hetman seuraavaksi EPP-ryhmästä. Przewodniczący, szanowni państwo, już nie będę powtarzał. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, en toista kaikkia argumentteja siitä, miten rajoitet ovat iskeneet yrityksiin Euroopassa. Kyse on jo sadoista miljoonista euroista vaikutus ei tunnu pelkästään kuljetusalalla, vaan yhtä lailla myös muilla aloilla. Euroopan unionin pitäisi osoittaa solidaarisuutta ja komission pitäisi tukea liikenteen harjoittajia EU-ssa. Ettekö voi tehdä mitään? Ehkä meidän pitäisi de minimis avun periaatetta noudattaa, kuljetusyritysten kohdalla, se varmasti auttaisi. Minä uskon, että sitä pitäisi ainakin miettiä myös komissio. E Kiitos Tsehovski ECR-ryhmästä. Kiitos puhemies. Epäilemättäkään nyt EUn pitäisi korvata kaikki kustannukset niille, jotka kärsivät näistä välttämättömistä sanktioista, välttämättömistä sanoin. Minua järkytti se, mitä herra Ferreira sanoi. Tässä puhuttiin uusfasismista Ukrainassa ja siitä, että meidän toimemme ovat seurausta heidän toimistaan. Te ette varmasti ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Portugali on hyvin kaukana Ukrainasta. Olen täysin selkeä sanainen nyt. Tämä on suuri uhka Euroopan turvallisuudelle. Tässä näette tai levitätte Kremlin propagandaa. On tuomittavaa, että puhutte näin. Kiitos. Nyt komission jäsen Bulge saa puheenvuoron, jotta voi vastata näihin kommentteihin ja pyyntöihin parlamentin jäseniltä. He haluaisivat tarkkoja vastauksia ja konkreettisia toimia. He eivät halua, että jäsenvaltiot toimivat tai haluavat kyllä, mutta se ei riitä. Täällä on puhuttu myös paljon historiasta menneistä tapauksista, joissa on annettu korvauksia liikenteen harjoittajille esimerkiksi Jugoslavian tapauksessa? Dear Mr. President. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia kovasti kaikista kommenteista ja varsinkin ehdotuksistanne. Minä olen kirjannut tarkkaan kaikki ylös ja takaan, että ne myös sitten huomioidaan komission nykyisessä työssä. Lupaan myös, että me käymme läpi konkreettisiakin ehdotuksia, joita tässä tuli ihan asianmukaisesti. Olen hyvin tietoinen, että haasteisiin on puututtava horisontaalisesti. Tilanne on kovin hankala ja vakava. Vielä kerran tähdentäisin meidän tärkeimpiä käsityksiämme. Komissio on myös huolestunut ajatellen tulojen menetyksiä tietyissä kuljetusyrityksissä Venäjän rajoitteiden vuoksi. Komissio seuraa tilannetta tarkkaan. Varmasti saamme aikanaan myös analyysin. Nyt minulla ei ole mitään näyttöä vakavista markkinahäiriöistä lukunottamatta jotain yksittäisiä tapauksia. Minä haluaisin viitata myös kommentteihin, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon. Senkin mainitsitte. Sen tarkoituksena on tukea työttömiä maailmanmarkkinoiden avautumisen seurauksena. Nykyisellään sen tarkoituksena ei ole antaa korvauksia menetyksestä vastaavista tilanteista, joista nyt puhumme tänään. Venäjän pakotteiden kohdalla varsinkin. Sitten neljänneksi kansallisen tason lieventävät toimet ovat mahdollisuuksia, mutta EU-lainsäädäntöä on noudatettava. Komissio on valmis miettimään mahdollisia valtiotukijärjestelyjä. Ei se mikään täydellinen ratkaisu ole, mutta EUlla ei ole mitään omaa talousarvioita tällä alalla. Ja sitten liikenteessä unionilla on vain rajoitetut mahdollisuudet ulkoisessa toimissa. Siksi täytyy tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan puuttua vakavimpiin seurauksiin, joita kolmansien maiden toimet ovat aiheuttaneet. Se, että voitaisiin nopeasti saada paremmalle tolalle EUn ja Venäjän suhteet, niin se olisi myös toivottavaa, mutta nyt voidaan vain toivoa, että poliittinen tilanne tukee meitä toimissamme mahdollisimman nopeasti. Kyllä, jotain pitää tehdä. Olen varmasti tekemään yhteistyötä teidän jäsenvaltioiden kanssa kysymyksessä miettiä mahdollisia uusia ratkaisukeinoja myös VTOn kanssa. Se on ensisijalla toimissamme. Eli kiitoksia. Proszę bardzo, panie pośle. hyvä. Hyvä puhemies, kunnioitan kyllä puheenjohtajanne, mutta mutta minä olin täällä salissa kyllä keskustelun aikana ja ilmoittauduin, halusin puheenvuoron ja minä olisin itävaltalaisena halunnut puhua näistä sanktioista. Minusta ei ole tasa-arvoista, että annatte monille, monille kollegoille puheenvuoron, mutta minulle ei. Ja täällä monet Monet jäsenvalt, monen, monien jäsenvaltion edustajat ovat puhuneet, mutta minunkin, maani, minun, minunkin maahani tämä kohdistuu ja haluaisin, että toimitaan tulevaisuudessa tosi tasa-arvoisemmin. Teidän nimenne oli puhujaluettelossa. Tämä oli siis minun syyni. Pyydän anteeksi. Dziękuję pani komisarz e, za... Kiitos komission jäsenelle.